esteettömyyttä koskevasta unionin säädöksestä tehty päätös. Ja komission jäsen Täisen, olkaa hyvä. Ähm, Madam President and... Hyvä puhemies, hyvät edustajat, olen mielissäni, kun voin ilmoittaa, että komissio on hyväksynyt esteettömyyttä koskevan unionin säädökseen liittyvän ehdotuksen. Minä haluan kiittää teitä siitä arvokkaasta työstä, jota olette tehneet ja Euroopan parlamentti on tukenut tämän direktiivin valmistelua hyvin voimakkaasti. Kuten tiedätte, meillä on edelleen paljon esteitä, jotka estävät muun muassa vammaisten oikeuksien harjoittamisen yhteiskunnassa. Vammaiset eivät voi valita, missä tai miten he asuvat. He kohtaavat haasteita työpaikan löytämisessä tai sen säilyttämisessä, opiskelupaikan saamisessa. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä heitä kohtaavista haasteista. Teknologiset innovaatiot tarjoavat tässä paljon mahdollisuuksia näiden haasteiden purkamiseen, muun muassa älypuhelimet, verkkopankki, verkkokauppa. Nämä kaikki asiat muuttavat yhteiskuntaamme ja talouksiamme ja ne tekevät meidän elämästä helpompaa jos nämä tuotteet ja palvelut olisivat kaikkien saatavilla, jos ne olisivat esteettömiä, ne tarjoaisivat myös vammaisille uuden mahdollisuuden osallistua yhteiskuntaan ja tehdä itsenäisiä valintoja. Hyvät edustajat, me näemme, että esteettömien tuotteiden ja palveluiden kysyntä kasvaa jatkuvasti. Tähän liittyy myös väestön ikääntyminen. On arvioitu, että vuonna 2020 120 miljoonaa eurooppalaista on vammainen tai että heidän toimintakykynsä on vähentynyt. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan YK yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista, ja siihen kuuluu se, että kehitetään tuotteita ja palveluita ja rakennuksia, jotka ovat esteettömiä. Jäsenvaltiot ovat alkaneet laatia lainsäädäntöä esteettömyysasioihin liittyen itsenäisesti ja ei koordinoidusti. Me kuitenkin pyrimme toimimaan Euroopan tasolla, jotta saisimme aikaan yhdenmukaisuutta jäsenvaltioissa, tai jotta se ainakin lisääntyisi. Tämä ei vaikeuta yritysten palveluiden ja tuotteiden myyntiä, se päinvastoin tehostaa sitä ja se myös parantaa kansalaisten pääsyä näiden esteettömien palveluiden ja tuotteiden pariin. Tällä ehdotuksella pyrimme ennaltaehkäisemään ja poistamaan esteitä jäsenvaltioiden välillä. Näitä esteitä aiheuttavat kansalliset erilaiset esteettömyysvaatimukset. Me tarvitsemme Euroopan laajuisia esteettömyysvaatimuksia, jotka perustuvat suunnittelua kaikille lähestymistapaan. Näin teollisuus voi valmistaa esteettömämpiä tuotteita ja yritykset tuottaa esteettömämpiä palveluita parempaan hintaan. Tämä esteettömyyttä koskeva unionin säädös sisältää esteettömyysperiaatteita ja siellä pyritään kuvailemaan yksityiskohtaisesti teknisiä ratkaisuja, mutta toisaalta siellä on tilaa myös joustavuudelle ja innovaatioille. Meillä oli hyvin intensiivinen kuulemismenettely sidosryhmien kanssa ja sen jälkeen olemme valinneet ne tärkeimmät tuotteet ja palvelut, jotka ovat osa kaikkien arkielämää ja jotka tässä ovat kaikkein tärkeimpiä ja jotka nopeasti pitää saada esteettömiksi. Ja jos ihan rehellisesti sanotaan, niin kaikkien elämänlaatu paranee, jos nämä palvelut ja tuotteet muuttuvat esteettömiksi. Esimerkiksi me kaikki hyödymme paremmasta melunhallinnasta ja muun mm. muassa suuremmasta kirjasin koosta erilaisissa asiakirjoissa. Tämä hyödyttää myös liike-elämää. Euroopan laajuiset vaatimukset helpottavat yritysten toimintaa, erityisesti pk-yritysten toimintaa. Ne pystyvät nyt myymään tuotteita ja palveluitaan kaikissa jäsenvaltioissa samojen vaatimusten mukaan ja tämä lisää rajat ylittävää kauppaa ja kilpailukykyä. Tämä koskee myös julkisia viranomaisia ja julkisia hankintoja, kun ne hankkivat palveluita, tavaroita tai rakennuksia, niin silloin ne tietävät tarkalleen, minkälaisia vaatimuksia tavaran toimittajien täytyy täyttää. Tähän sisältyy myös tällainen järkilauseke, jolla pyritään takaamaan tasapainoisuus ja pyritään ennen kaikkea suojelemaan mikroyrityksiä jotta ne otetaan tässä huomioon parhaalla mahdollisella tavalla. Esteettömyyttä koskeva säädös sisältää julkisen puolen verkkosivujen esteettömyyttä koskevan direktiivin. Te olette jo sen nähneet neuvostossa. Verkko esteettömyysdirektiivi on edennyt jo siihen vaiheeseen, jossa toivomme trilogin alkavan pian. Toivomme, että parlamentti jatkaa hyvin rakentavaa toimintaansa ja panostaan tässä asiassa, jotta saamme hyväksyttyä tuon säädöksen niin pian kuin mahdollista. Minä toivon ja uskon, että tämä on kaikkia hyödyttävä asia. Tämän ehdotuksen ansiosta jäsenvaltioiden kustannukset pienenevät ja lisäksi Euroopan tason toiminta voi vaikuttaa myönteisellä tavalla myös julkisiin budjetteihin – kun vammaisten ja ikääntyneiden riippuvuus julkista palveluista pienenee. Ja mikä kaikkein tärkeintä, tämä direktiivi helpottaa vammaisten ihmisten pääsyä muun muassa koulutuksen piiriin, parantaa heidän työnsaantimahdollisuuksiaan ja antaa heille lisää vapauksia, lisää mahdollisuuksia omassa elämässään. Lopuksi haluaisin vielä korostaa sitä, että komission vakaa aikomus on edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta Euroopassa. Ketään ei saa jättää jälkeen ja tämä heijastuu myös tässä säädöksessä. Se edesauttaa myös sosiaalista edistystä ja talouskasvua. Ne voivat mennä käsi kädessä. Kiitos. Thank you very much, Commissioner. And now the first... Kiitos komission jäsen ja ensimmäinen puhuja. Rosa Esteras Ferragut. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissaria Taissenia. Tämä oli oikein tärkeä ja sektorin vaatima lainsäädäntötoimi. Minä olin kysynyt jo moneen otteeseen että voitaisiinko tämä hyväksyä vuonna 2012 jo hyväksyä, joten haluan nyt onnitella teitä todella mm, lämpimästi. Avainsana tässä kaikessa ja erityisesti vammaisten yhteydessä on se, että täytyy pystyä takaamaan heidän täysimääräinen osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan. Ja tällä säädöksellä pyritään tietysti parantamaan sisämarkkinoita ja palveluiden ja tuotteiden esteettömyyttä. Komissaari itse totesi, että tällä hetkellä sääntely on hyvin fragmentoitunutta, eri jäsenvaltioissa on erilaista lainsäädäntöä. Myös YK on yleissopimus loppupäätelmissään jossa määritettiin yleissopimuksen täytäntöönpanosta sääntöjä koskien vammaisten henkilöiden oikeuksia. Todettiin, että nimenomaan tämä tasapuolisuus on tärkeä asia. Tässä on kyse pankkiautomaateista, tietokoneista, sähkökaupasta niin edespäin, ja niin edespäin. Kuitenkin pyytäisin, että tätä valikoimaa voitaisiin vielä laajentaa niin, että otettaisiin ta- tarkistus 20 tai huomautus 29, jonka YK on esittänyt siten, että näistä asioista tulisi, tulisi myös universaaleihin oikeuksiin kuuluvia. Jutta Steinruck, für eine Jutta Steinruck puolitoista minuuttia. Der der Kommission. Komission ehdotus parantaa tuotteiden ja palveluiden saatavuutta on tärkeää ja sen on ajatellen varsinkin Äh, arkipäivää ja arkipäivän parantamista miljoonille ihmisille Euroopassa. On tärkeää, että yhteisillä sisämarkkinoilla on yhteiset standardit ja että niitä myös ylläpidetään. Ja tällä tavalla helpotetaan ihmisten elämää ja säästetään myös kustannuksia. Komission ehdotus äh, on samanlainen kuin YK sopimus vammaisten oikeuksista. Sen täytäntöönpano on erittäin tärkeää, samoin kuin myös näiden ihmisten aktiivinen integroiminen työmarkkinoille. Tähän me voidaan myös liittää suuri mahdollisuus sisämarkkinoille, kun samanaikaisesti ihmiset, joilla on hyvin vaikea päästä työmarkkinoille, että ne aikaisemmin voidaan, eh, myöhemmin voidaan integroida paljon helpommin työmarkkinoille, niin tämähän on hyvä asia. Sitten Anthea äh, McIntyre, yksi ja puoli minuuttia. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Viime viikolla minä emännöin tapahtumaa parlamentissa, jossa Colin Russell tuli puhumaan välivuoden mahdollisuuksista nuorille vammaisille. Kolum opiskelee Brykkessä Eurooppa-yliopistossa. Hän on äh, hyvin päättäväinen nuori mies. Hän on britti ja hän on sokea. Vammaisuus ei saa kuitenkaan määrittää ihmistä. Vammaisuuden ei tule olla este sille, että ihminen toimii yhteiskunnassa täysimääräisessä. Kolum kertoi, että Euroopan unionin verkkosivut ovat, eivät ole mitenkään esteettömiä. Tätä ei voida hyväksyä. Meidän täytyy ensin saattaa omat asiamme kuntoon. Britanniassa on sanonta, että jos elää lasitalossa, niin ei saisi heitellä kiviä muita kohti. Eli varmistetaan, että omien EUn toimielimiemme verkkosivustot ovat täysin esteettömiä ennen kuin lähdetään sen pidemmälle. Kiitos ryhmälle Marian Harkin puolitoista minuuttia. Thank you. And first of all... Kiitos ja ensin haluaisin äh, kiittää komission jäsentä siitä, että te teitte sitä, mitä te sanoitte tekevänne, eli esittää eurooppalainen estettömyyttä koskeva säädös. On tärkeää, että kaikki tuotteet ja palvelut ovat äh, äh, esteettömiä. Tehän sanoitte, että meillä on EU-ssa noin 130 miljoonaa henkilöä, joilla on jonkinlaisia ongelmia estettömyyden kanssa. Joten sen vuoksi on erittäin tärkeää, että enemmän palveluita ja tuotteita tehdään estettömiksi, vaan että se on myös taloudellisesti mahdollista. Ja se on hyväksi bisnekselle. Se, mikä on hyvä, on se, että näitä palveluita on niin paljon tietokoneista pankkipalveluihin, älypuhelimiin, liikennepalveluihin. Kaikki nämä on otettu mukaan tähän ehdotukseen. Ja kuten te itse sanoitte, tekniset ratkaisut eivät ole yksityiskohtaisia tässä, vaan tässä on tavallaan kattavia. Tällainen joustavuus on tärkeää tuottajille ja yrityksille, mutta samanaikaisesti meidän täytyy huolehtia siitä, että estettömyydestä huolehditaan jo suunnitteluvaiheessa. Meillä on YK-sopimus, yleissopimus vammaisten oikeuksista. Ja lopuksi meistä on hyvin nopeasti tulossa digitaalinen yhteiskunta ja tämä säädös voi auttaa tulevaisuudessa myös digitaalista mukaanottamista. Kiitos. Kiitos ja sitten GNGL Martina Andersson Yksi minuutti. Kun ta- olen tavannut vammaisia, niin ymmärrän, että esteettömyyssäädös on äärimmäisen tärkeä erityisesti, kun YK käynnisti yksityisen tutkinnan koskien vammaisten henkilöiden ihmisoikeusrikkomuksia seurauksena brittiläisen sosiaaliturvan leikkauksen menetyksien tapahtumisesta. Ja vammaiset henkilöt ovat tästä kärsineet kaikkein eniten. Se minkälaista elämä on 80 miljoonalle vammaiselle henkilölle, jotka tarvitsisivat esimerkiksi telekommunikaatiota, pankkipalveluita, liikennepalveluita, tällaisia palveluita, jotka kaikki me pidämme, joita me kaikki pidämme aivan itsestäänselvyytenä. Esimerkiksi tänne Strasburgin pääseminen on heille haaste, ja minä käytän kaikkia näitä palveluita. Esteettömyyssäädös velvoittaisi jäsenvaltiot ryhtymään asianmukaisiin toimiin, jotta lainsäädännössä taataan esteettömyys ja jotta ihmisoikeuksia kunnioitetaan myöskin vammaisten henkilöiden kohdalla. Irlanti haluaa tämän ilman muuta ratifioida. Tämä on todella tervetullut säädös ja tätä on jo pitkään odotettu ja ilman muuta askel oikeaan suuntaan. Sitten vihreät Eva Indrek Tarant ei ole paikalla. Koska hän ei ole täällä, niin Adam Kosa puolitoista minuuttia. Komission jäsen, ensinnäkin haluaisin kiittää teitä lupauksenne pitämisestä. Alle vuodessa olette esitelleet tämän esteettömyysasetuksen. Meidän on tehtävä jotain esteille ja tehtävä Eurooppa esteettömäksi. Te olette valaisseet ja kerroitte, että vuoteen 2020 on 120 miljoonaa henkilöä, jolla on jonkinlainen vamma. Yksi neljästä kansalaisesta kärsii jonkinnäköisestä vammaisuudesta. Asetus E-, eurooppalaisesta, eurooppalaisesta rahoituksesta on osa tätä pakettia, samoin kuin vammaisten oikeudet ja siitä tehty yleissopimus. Haluaisin painottaa, että tämä on ensimmäinen kerta, kun me näemme Euroopan lainsäädännössä määritelmiä, jotka koskevat esteettömyyttä joka tulee eh, merkitsemään meille paljon työtä. Meillä on pitkä matka vielä kuljettavana. Ensinnäkin tämän täytyy astua voimaan, mutta sitten viiden vuoden kuluttua me voimme käynnistää todellisen työn. Jos sallinette minun vielä lopuksi sanoa, haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ja puhua siitä, miten, eh, millä tavalla, miten toivonkaan, että nämä eh, esteet saadaan poistettua. Kiitokset. Sitten Katrin Stieler, kaksi minuuttia. Thank you, eh, Madam President, and thank you. Kiitos puhemies ja kiitos komission jäsen. Tämä estettömyyssäädös on sellainen asia, jota on odotettu jo pitkään ja se on erittäin tervetullut. Meillä on 80 miljoonaa vammaista eurooppalaista ja heidän pääsynsä palveluiden ja tuotteiden pariin paranee ja se on tärkeää oikeudenmukaisemman ja reilumman yhteiskunnan luomiseksi. Käyttöjärjestelmät ovat tässä tärkeässä asemassa. Komission jäsen puhui jo julkisista nettisivuista ja kollega tässä kertoi, että Euroopan unionin omat verkkosivut eivät ole esteettömiä. Ehkä ne kannattaisi tosiaan panna kuntoon ensin ja varmistaa, että kaikki voivat käyttää niitä yhtä lailla. Tämä ehdotus varmistaa sen, että digitaalisilla sisämarkkinoilla ei syrjitä ketään ja että kaikki EU-kansalaiset toimivat siellä samalla tavoin. YK on myös kiinnostunut tästä asiasta. Se tarkastelee nyt oman yleissopimuksensa kymmenvuotis välitarkastelua ja siellä korostetaan ennen muuta digitaalisia palveluita – Euroopan parlamentti siis keskustelee tästä asiasta ja samalla tavoin myös YK. Haluaisin, että komissio tekee lainsäädäntöehdotuksia myös perussopimusten parantamiseksi. Esteettömyys säädöksen esityksessä mainitaan nyt sähkökirjat, mutta entäpä sitten sokeiden ja osittain näkevien palvelut tässä mielessä Marrakeshin sopimus ja tämä esteettömyyssäädös eivät ole erillisiä, vaan ne käsi kädessä. Toivon, että esteettömyyssäädöstä pannaan täytäntöön ja samoin tuota Marrakeshin yleissopimusta. Kiitos. Und nun ist Frau Helga Stevens. Kiitokset. Sitten Helga Stevens, yksi minuutti. Thank you for... Kiitos puhemies ja kollegat. Olen hyvin iloinen tästä ehdotuksesta estettömyyslainsäädännöstä. Se on vain yksi osa YK-sopimuksen toteuttamista, joka liittyy vammaisiin. Toivomme, että komissio tekee tarvittavan myös toisilla aloilla, joilla se on vastuussa. Tosiasia on, että ei vielä kuitenkaan ole kysymys mistään kunnollisista sisämarkkinoista vammaisille. Meidän täytyy keskittyä siihen, että saamme poistettua kaikki olemassa olevat esteet, kuten esimerkiksi meidän oma nettisivustomme. Yrityksillä on ongelmana se, että heillä on lisäkustannuksia, mikäli he haluavat tarjota palveluitaan tai tuotteitaan koko unionille sen vuoksi, että on niin paljon kansallisia standardeja ja lakeja. Me tarvitsemme tähän hyvän tasapainon yrityksille ja vammaisille asiakkaille. Tämä olisi hyvä äh, tuki taloudelliselle kasvulle sen vuoksi, että unionissa on yli 80 miljoonaa henkilöä, jolla on jokin vamma. Ja tämä tulee kasvamaan vielä vuoteen 2020 mennessä vanhentumisen ja ikääntymisen myötä. Eli tämä kaikki tulee yhteiskunnan hyväksi ja minun varaani voitte laskea, että tuen vahvaa esteettömyyslainsäädäntöä. Sillä tulee olemaan positiivinen vaikutus meidän elämäämme. Kiitos. Ja sitten Dita Sharanchova arvoisa uh, Kiitoksia puhemies. Rouva komission jäsen yli 80 miljoonaa EU-ssa kärsii vammaisuudesta ja he tarvitsevat ja he ansaitsevat esteettömyyden yhtäläisen pääsyn ei pelkästään työmarkkinoille vaan digitaalisille eh, yhteismarkkinoille palveluiden ja tuotteiden ostamista varten. Esteettömyyssäädös on oikein tervetullut, mutta kun olemme odottaneet jo pitkään ja sitä on lykätty kohtuuttoman pitkään, niin meidän täytyy varmistaa, että tämä säädös saa aikaan myös käytännöllisiä tuloksia. Siinä täytyy eh, muuntaa sanat teoiksi, jotta ne auttaisivat vammaisia henkilöitä päivittäisessä eh, elämässä. Mm, esittelijän tavoin Olisin kiitollinen, jos voisitte selittää, kuinka esteettömyyssäädös ja verkkoesteettömyyssäädös liittyvät toisiinsa. Minä uskon, että tarvitsemme vielä lisäselvennystä asiaan ennen kuin käynnistämme tästä direktiivistä kolmikantaneuvottelut ensi vuonna. Voin vakuuttaa, että parlamentti ei luovu tuensa tarjoamisesta esteettömyysdirektiivin laajemmalle soveltamisalalle niin, että julkiset verkkosivut pääst, otettaisiin sen piirin myös. Vammaiset henkilöt tarvitsevat täyden pääsyn yhteismarkkinoille ja digitaalisille sisämarkkinoille, ei pelkästään julkisille verkkosivuille. Nyt sitten viimeinen kästi ai. Menettely, menettely ilman puhujalistaa. Michaela Shoitova, yksi minuutti. Vážená pani komisařko, Kiitos komission jäsen. Minä haluaisin ottaa esiin erään asian. Haluaisin tukea sitä, mitä te täällä sanoitte puheenvuoronne lopuksi, eli sen, että meidän täytyy varmistaa, että vammaiset, vammaisilla on pääsy koulutukseen. Se on ehdoton edellytys sen varmistamiseksi, että muun muassa palvelut, kuten digitaaliset palvelut, ovat täysin vammaisten käytettävissä. Me olemme kaikki varmasti samaa mieltä siitä, että esteettömyyttä kannattaa tukea. Ongelmia kuitenkin tulee, kun etsimme rahoitusta. Tiedämme tämän omista kansallisista budjeteistamme. Tässä kannattaa käyttää sellaista argumenttia, että että koulutuksen laatu ja esteetön pääsy tähän koulutukseen on meidän velvollisuutemme. Se on myös investointi. Olga Sehnalova on vuot Kiitokset. Äh, Olga Sehnalova, yksi minuutti. Děkuji za slovo, vážená paní komisařko. Předložení evropského... Kiitoksia puhemies. rova komission jäsen, Eurooppalainen nesteettömyyssäädös on jotakin sellaista, jonka todella toivotamme tervetulleeksi, vaikkakin toisinaan on vaikeaa keskustella tästä aiheesta Euroopan neuvostossa. Havaitsimme tämän, kun keskustelimme esteettömyysdirektiivistä koskisien julkisia verkkosivuja, ja sen takia tästä direktiivistä olisi tärkeää tehdä käytännönläheinen. Tällä asiakirjalla kohotetaan korkeita osoitu- odotuksia vammaisten henkilöiden keskuudessa. 80 miljoonaa vammaista henkilöä kohtaavat valtavia esteitä päivittäisessä elämässään. Parempi pääsy tuotteisiin ja palveluihin on keskeinen asia, jotta voitaisiin parantaa vammaisten henkilöiden elämänlaatua, mutta myös iäkkäiden henkilöiden elämänlaatua. Ja tästä syystä muun muassa haluamme tukea euroestettömyyssäädöstä ja toivomme, että jäsenvaltiot toimivat samoin. Ja nyt sitten herra Marja Sattella, viimeinen puhuja ennen komission jäsentä. Kiitos puhemies. Euroopan unionissa on 80 miljoonaa vammaista ihmistä joten siksi Tämä aloite, tämä direktiivi on valtavan tärkeä. Se pyrkii takaamaan esteettömän pääsyn työelämään, koulutukseen, kauppaan ja tämä on myös osa sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Vammaisen, vammaisella henkilöllä on vain 25 prosentin mahdollisuus saada työpaikka verrattuna 66 vammattomalla 84 prosenttia vammaisista omassa maassani on työmarkkinoiden ulkopuolella. Vammaisten elämä on vaikeutunut sen jälkeen, kun Troikka tuli Kreikkaan. Vammaisten saamia tukia ja etuisuuksia on Kreikassa leikattu todella dramaattisesti ja heidät on syrjäytetty. No niin, kiitokset tästä vielä komission jäsen Täissen. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Puhemies, haluaisin eh, kiittää kollego- no, kollegoita. Minä tunnen itseni vieläkin jotenkin <laughs> Euroopan parlamentin jäseneksi. No siis haluan kiittää Euroopan parlamentin jäseneitä tästä työstä ja tuesta ja siitä, että olemme tehneet hyvää yhteistyötä ja että me toivon mukaan saamme tämän vietyä päätökseen. Mitä nopeammin saamme sen vietyä päätökseen, sitä nopeammin sitä tulee lainsäädäntöä ja se astuu voimaan. Meidän täytyy itse myös huolehtia estettömyydestä meidän omissa välineissämme ja meidän omissa niissä tiedoissa, joita me levitämme komissiota. Meidän täytyy todellakin valvoa tätä. Kun minä lanseerasin tämän paketin, niin todellakin valvoin sitä, että kaikki materiaali, joka oli käytettävissä, että se oli käytettävissä myös vammaisille. Ja silloin vahdin sitä, että me täytämme omat vaatimuksemme. Ja komission täytyy todellakin nyt nähdään, että tässä on vielä parannettavaa ja että me teemme sen. Helga Stevens muun muassa sanoi, että tämä on hyvä ehdotus, mutta että tämä tuo mukanaan myös ylimääräisiä kustannuksia elinkeinoelämälle. No kustannukset liittyvät aina siihen, jos me teemme jotain, mutta me olemme rakentaneet tämän niin, että kustannukset ovat mahdollisimman matalat ja että olisi yrityksillä paljon mahdollisuuksia tehdä valintoja ja että kustannukset ovat matalat sen vuoksi, että me teemme tällaisen design for all sen vuoksi, että täytyy huolehtia tuotteen palvelusta ja siitä, että olemassa olevia ei nyt lähdetä enää muuttamaan, äh, vaan äh, koska se on se muuttaminen, joka maksaa. Sen vuoksi lähdetäänkin uusien tuotteiden luomisesta sillä tavalla, että ne ovat soveliaita ja esteettömiä. Ja mikäli kustannukset ovat liian korkeita, mikäli ne ovat liian kuormittavia, äh, silloin jos tämä merkitsisi sitä, että jokin äh, tuote, jota haluttaisiin äh, tuottaa, jouduttaisiin muuttaa täysin, niin silloin yritys voi vielä selittää ja selvittää ja tehdä tästä ilmoituksen ja silti saada äh, tuoda markkinoille oman tuotteensa. Mutta aina ensin yritetään lähteä siitä, että se olisi yhteensopiva myös vammaisten tarpeisiin. Eli tässä ei ole kysymys vain kustannuksista sen vuoksi, että me haluamme, että tuotteet ja palvelut loppujen lopuksi täyttävät kaikki vaatimukset niin, että ne ovat esteettömät ja että jokainen seisoo niiden takana ja että ne eivät maksa liikaa. Jos näin tämä saavutetaan, niin silloin me voimme onnistua. Mitä tulee näihin toiminnallisiin vaatimuksiin, joita me esimerkiksi asetamme viranomaisten nettisivustoille, no voin sanoa tästä, että mitä tulee tähän soveltamisalueeseen, niin nykyinen direktiivi, josta me nyt keskustelemme ja josta trilogi käynnistyy, siinä on kysymys hieman eri asiasta. Me puhumme tässä nyt yksityisistä nettisivustoista, te puhuitte julkisista, mutta vaatimukset toki ovat samat. Ja mitä tulee sitten myös ja tekijänoikeuksiin, johon Stieler viittasi, Marrakesh-sopimus, siinä on poikkeus äh, tekijänoikeuksissa painetuille kirjoille ja braille-kirjoituksille ja muulle. Tässä ei ole nyt kysymys äh, painetuista kirjoista, vaan sähköisistä kirjoista, jotka voi ladata nettisivuston kautta. Ja me vaadimme, että ne ovat äh, saatavissa myös ihmisille, jotka eivät kykene sitä itse lukemaan, mutta jotka muilla aisteilla kykenevät sen saamaan. Ja me vaadimme siihen saatavuutta niin, että esimerkiksi sokeat tai huonosti näkevät, näkevät kykenevät hyödyntämään näitä sähköisiä kirjoja. Eli tässä on kysymys hyvin pienestä sopeuttamisesta, joka parantaa kirjan käytettävyyttä suuremmalle yleisölle. Kiitokset tuesta ja toivon hyvää yhteistyötä ja kiitokset, että sain vielä aikaa vastata, rouva puhemies. Kiitokset komission jäsenelle. Näin